Äänestämme kello 12 aiheesta. Seuraavaksi kysymykset neuvostolle ja komissiolle Malin jälleenrakentamisesta ja demokratisoitumisesta. la parola ai due autori. Ja sitten valvat kysymyksen edustajat äh, Jolie ja Brook. Kaksi minuuttia kukin. Olkaa hyvä. Puhemies, komission ja hyvät kollegat. Mallin jälleenrakentaminen ja demokratisoituminen ovat laajoja kysymyksiä. Keskityn kolmeen pääseikkaan. Vaaleihin, tukeen seksuaalisen väkivallan uhreille ja meidän rooliimme sovintoprosessissa. Vaaliprosessia ei pidä kiirehtiä niin, että ensin voimme rauhoittua ratkaisemaan maalin, maalin ongelmat. Totta kai jälleenrakennus vaatii vakautta, mutta tilanne on edelleenkin liian haavoittuvainen ja sovinto ei vielä käytännössä toimi niin, että voitaisiin rauhallinen vaalikampanja järjestää. Sotaan liittyy liittyy myöskin kauhutapahtumia. Monet naiset on raiskattu, heidät on pakotettu avioliittoon, heidät on hylätty ilman perhettä ja rahaa. Näitä naisia on autettava ja kuultava. Euroopan unionin on tarjottava tukeaan heille, erityisesti kansalaisjärjestöjen kautta, joilta puuttuu kovasti varoja. Meidän vastuumme on sitoutua väkivaltakysymyksen yhteydessä täytyy muistaa myös pakolaisten osallistuminen vaaleihin ja vaalipäivän päättäminen. Täytyy muistaa, että sadekausi on käynnissä ja Ramadan lähestyy. Syntyy varmasti kiistoja ja esteitä vaaliosallistumiselle. Peruspalvelut on tarjottava ja rakennettava uudelleen infrastruktuuria. Tämä helpottaa demokratisoitumista kansan silmissä. Tästä on kärsitty vuosikausia. Ranskan interventio velvoittaa meidät eurooppalaiset kuuntelemaan, käymään vuoropuhelua Malin yhteiskunnan kanssa. Myös kriittisimpiä ääniä on kuultava. Me emme voi valita keskustelukumppaneita. Me kaikki malilaiset ovat sitä. Muutoin vaarana on se, että tämä käsitettäisiin uutena kolonisaationa. Grazie, la parola all'altro autore. Kiitoksia. Edustaja Danjean, kolme minuuttia, olkaa Kiitos puhemies. mennään, että puhun myös Elmar Brokin nimissä. Hän on ollut laatimassa tätä päätöslauselmaa ja ei voi olla paikalla tällä hetkellä. Mm-hmm. Joka tapauksessa me voimme yhtyä tiettyihin näkemyksiin. Tämä keskustelu on tervetullut. Nyt on tärkeä hetki Malin kannalta. Olisi ollut hyödyllistä, että tätä keskustelua olisi käyty jo paljon aiemmin, eli tarkoitan todella vuosia aiemmin. Pitää muistaa, että Euroopan unioni, 27 jäsenvaltiota ja kaikki Euroopan toimielimet vuonna 2011, yli kaksi vuotta sitten, laativat äh, turvallisuus- ja kehitysstrategian Sahelin aluetta varten. Jos tätä strategiaa olisi täytäntöön pantu, niin emme varmaankaan olisi nyt tässä tilanteessa päätöslauselman käsittelyssä käsittelemässä näitä kehitys- ja poliittisia turvallisuuskysymyksiä hyvin vaikeassa kontekstissa, vaikeammassa kuin mitä se oli kaksi vuotta sitten. Nyt meidän täytyy sitten kirja ottaa tämä viive takaisin kiireellisesti. Tietenkään mitään suuria saavutuksia näin kiireellä ei koskaan saada aikaiseksi. Edustaja Jolie totesi, että kysymyksiä edelleenkin on paljon avoimena vaalien tiimoilta. Vaalit tarvitaan. Vaalit on paras tapa tarjota legitimiteettiä paikallisille toimijoille, joiden kanssa me teemme yhteistyötä ja jotka ovat niitä henkilöitä, jotka ovat maansa kohtalosta vastuussa. Mutta jotta saamme eh, vaali menettelyn poliittisista, teknisistä syistä käyntiin, niin täytyy olla huolellinen, että vaalit eh, eivät sitten eh, vain haittaa legitimiteettiä, jos ne hoidetaan huonosti. Eli täytyy viedä tätä vaaliprosessia kirjallisesti eteenpäin hyvissä olosuhteissa. Ranskan armeija on tehnyt hyvää työtä, se on tervetullutta yhdessä afrikkalaisten kumppaneittensa kanssa. Täytyy myös kiittää siitä missiosta, jota EUTM-mission tiimoilta on tehty koulutusmission yhteydessä. Ja tätä työtä on jatkettava jatkossakin, koska me tiedämme, että Malin armeija tarvitsee koulutusta, mutta sen lisäksi myös todellista jälleenrakentamista. Tässä kyse on myös tiukasta demokraattisesta valvonnasta. Armeijan oltava lojaali viranomaisille, joka toimii instituutioiden turvana. Tämä tilanne ei ole mitenkään taattu tällä hetkellä. Tässä Euroopan unionilla on oma tehtävänsä. Meidän on globaalisti täällä ja Brysselissä kannettava vastuu niistä tehtävistä, jotka ovat epäonnistuneet. Komission ja ulkosuudenhallinnon on tehtävä yhteistyötä, jotta turvallisuus ja kehitys ovat tämän, kes, tämän äh, kestävän strategian keskiössä Malissa. Kiitoksia seuraavaksi komission edustaja Pipaks, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Olen iloinen tästä tilaisuudesta puhua teille Malista. Tämä on erityisen ajankohtaista siksi, että presidentin vaalit pidetään vain kuukauden kuluttua. Ja myös YK on ottamassa hoitoonsa afrikkalaisten johtavan kansainvälisen toimen Malissa. Kysymyksiin, joita on muotoiltu, vastaisin ensinnäkin. Eurooppa on pystynyt vastaamaan haasteeseen tässä kriisissä, joka uhkasi vakavasti Malia samoin kuin koko Sahelin aluetta. Me toimimme turvallisuus- ja kehitys strategiamme mukaisesti, joka koskee Saheliä, joka on vuodelta 2011. Tuo politiikka on ottanut huomioon sen, että lailliset viranomaiset ovat olleet vastuussa asioista. Eurooppalaiset ovat olleet läsnä koordinoidulla tavalla sekä EUn osallistumisen että kansainvälisen seuranta- ja tukiryhmän, samoin kuin jäsenvaltioiden kahdenvälisen toiminnan kautta. Kaikki ovat toimineet johdonmukaisesti jopa jo ennen vallankaappausta, joka tapahtui 22. maaliskuuta 2012. On myös annettu huomattavaa humanitaarista hätäapua, joka on arvoltaan ollut 112 miljoonaa euroa. Tämä on tapahtunut ECO-pääosaston kautta ja kahdenvälisenä tukena. Eurooppa on myös toiminut paljon kansainvälisesti. Ranskan eh, Serval-hankkeen rinnalla EU on on rahoittanut afrikkalaista rauhanfasiliteettia, jonka kautta on laitettu Ekovasin joukkoja alueelle. Tämän toimen arvo on 50 miljoonaa. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sotilaallisen mission kautta Mali on, EU alkanut kouluttaa Malin armeijaa. Eurooppalaiset voivat päästä Malissa ja kertonut heitä valmistelemaan tiekarttaa, joka on tammikuuta, ja nyt on nyt myöskin tukea sen toimeenpanolle. EU e on ollut tärkein kehityskumppani Malille ja myöskin tärkein kansainvälinen eh, sidosryhmä maan jälleenrakentamisessa. Euroopan unionin tärkeä rooli nousi esille 15. toukokuuta, kun pidettiin korkean tason kansainvälinen avunantajien konferenssi Brysselissä, jota Malin, Ranska ja Euroopan unioni yhdessä johtivat. Huomattavia varoja on osoitettu Malin jälleenrakentamiseen ja niiden summa nousee yli 3,25 miljardin euroon. Eurooppa on antamassa noin 1,4 miljardia, josta 848 miljoonaa tulee jäsenvaltioita ja 523 miljoonaa Euroopan komissiolta. Haluaisin korostaa sitä, että tämä on, on vastaus toimintasuunnitelmaan, joka on valitettu, valitettu paikan päälle. Mitä tulee sitten kehitykseen puoleen, Euroopan unioni seuraa kattavaa lähestymistapaa ja pyrkii käyttämään kaikkia välineitä, jotka ovat käytössä, jotta voidaan vastata lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä haasteisiin, mukaan humanitaarisen avun ja alueelliset ja aiheelliset, aihekohtaiset ohjelmat. Näiden kautta pyrimme toimimaan. Euroopan komissio pyrkii maan vakauttamiseen ja demokratian ja oikeusvaltion palauttamiseen sekä sovitteluun kriisissä, joka on kohdannut Malia väestön se vuodessa 2012. Euroopan komissio on käynnistänyt hankkeiden toteuttamisen tämän mukaisesti ja tulee jatkamaan tässä lisätoimiin tämän vuoden aikana Malin elpymisohjelman mukaisesti. Korkea edustaja varapuheenjohtaja on nimittänyt erityisedustajan alueelle – joka on yksi avaintoimijoista siinä, miten tuetaan Malin sisäisiä keskusteluja, joissa pyritään varmistamaan mahdollisimman rauhanomainen valtion valvonnan uudelleen aikaansaaminen koko alueella, mukaan erityisesti Kidalin alue pohjoisessa. Eurooppa on siis on läsnä kaikissa keskeisissä alue, kaikilla keskeisillä alueilla, jotka ovat Malin tiekartassa, tuki armeijalle, demokraattisessa valvonnassa, tuki kansalliselle sovittelu, sovinnon komitealle, tuki vaaleille niin, että paikalla on myöskin eurooppalainen vaalitarkkailu, missio, jota johtaa Louis Michel. Meidän diplomaattinen näkyvyytemme ja kokonainen, kokonaisuudessaan uskottavuutemme on erittäin hyvää. Ja voisin sanoa, että huolimatta jostakin arvostelusta EUn toimet ovat olleet nopeita, nopeasti kehittyvään tilanteeseen. Meidän vakaus paketti välineemme, jonka suuruus on 20 miljoonaa, asetettiin helmikuussa nopeasti käyttöön, mikä mahdollisesti sen saatiin nopeasti reagoida ja olla läsnä. Eurooppa on myös aktiivinen alueellisesti. Tuki Mauritanialle ja Nigerille on lisääntynyt 25 miljoonalla eurolla kummankin maan osalta toukokuussa. Mitä tulee turvallisuuteen, yhteisen turvallisuus- ja ulkopolitiikan sivilimissio EUKA on luonut, käynnistänyt kapasiteetin luomishankkeen Nigerissä ja on, EU myöskin tukee Collège Sahelien de jonka käynnistivät Niger, Mauritania ja Mali. Kuitenkin tärkein tehtävä on kuitenkin Malissa, vaikka se koskettaa koko aluetta. Malissa eläinrakentaminen on monikasvoinen haaste. Se riippuu pitkälti poliittisesta tahdosta, jota on paikallisilla sidosryhmillä, niin että saadaan aikaan todellista edistystä hallinnollisissa uudistuksissa. Toinen haaste on se, että saadaan paikalle tehokkaasti kanssa tukea. Meidän pitää välttää niitä virheitä, joita on tehty kahden viide, viimeisen viiden vuosikymmenen aikana, jolloin apuraha ei vaikuttanut hallintoon eikä kehitykseen. Turvallisuussektorin uudistaminen mukaan luettuna oikeuslaitos ja se, että vahvistetaan oikeusvaltiot ovat avainkysymyksiä. Kansainvälistä taakanjakoa ei vielä löyty täysin lukko, mutta Eurooppa ja sen jäsenvaltiot tulevat olemaan tärkeä toimija. Ajattelen kapasiteetin luomisponnistuksia ja Euroopan kehitysrahastoa, samoin kuin eh, vakausinstrumenttia ja muita yhteisiä, yhteisen kehityspolitiikan toimia. Samanaikaisesti Mali on laittanut liikkeelle varoja, joilla voidaan vahvistaa kansallista vuoropuhelun komissiota. Ja tällä hetkellä ollaan varmassa toimeen rauhan edistämishanketta. Sovinnon menestys riippuu pitkälti siitä, miten kaikki osapuolet sitoutuvat neuvoteltuun tulokseen. Tämä on se, mikä on Malin sisäisten keskustelujen sydämessä, jossa meidän erityisustajamme on mukana tukemassa toimintaa. Haluaisin myöskin korostaa ihmisoikeuskysymystä Malin viranomaiset ovat nyt herkistyneet sille, herkistyneet sille, että heidän pitää myös saada omat joukkonsa herkiksi ihmisoikeuskysymyksissä, mutta on kuitenkin tarpeen olla tarkkaavaisena. EU rahoittaa myöskin afrikkalaisia tarkkailijoita alueella. Rikkomuksia kuitenkin tapahtuu ja ne vaarantavat sovinnon. Me seuraamme läheisesti ihmisoikeustilannetta ja annamme tukea siellä, missä tarvitaan ja missä se on mahdollista. Alueellisella tasolla Rajat ylittävä turvallisuusyhteistyö jää tärkeimmäksi haasteeksi, kuten osoittautui äskeisissä iskuissa, joita tapahtui Nigerissä ja Algeriassa. Kysymys on siitä, että on vielä paljon tehtävää taistelussa terrorismia vastaan, huumekauppaa ja korruptiota vastaan. Ajatellen Libyan tilannetta näemme tarpeen alueelliselle puitteelle, jossa pyritään tarttumaan Saharan ulottuvuuteen, joka on Sahelin alueella. Ja tämä on se, mikä tällä hetkellä puuttuu on luotu foorumi vuoropuhelulle Pohjoisen Afrikan ja Sahelin maiden välillä yhdessä kansallisten kumppanien kanssa. Tämä ei ole pelkästään tärkeää ajattelen välittömiä turvallisuuskysymyksiä, mutta myös ajattelen pitkän tähtäyksen sosiaalistaloudellisia haasteita. Lyhyesti sanottuna, minä uskon, että me emme voi antaa laajempaa tukea Malille, mutta me emme kuitenkaan saman myös pysty korvaamaan sitä, että malilaiset itse pystyvät että heitä löytyy tahtoa vastata haasteeseen. Viime kuukausina hallitukset ovat sanoneet, että ne tulevat tukevat tekemään kaikkensa jälleenrakentaakseen maata, vahvistaakseen maata ja tarttuakseen sellaisiin kysymyksiin, joita vielä ei ole ratkaistu. Mutta tämä on asia, jossa malilaisen täytyy toimia. Me annamme välttämättömän tuen kaikilla alueilla ja hyvin huomattavassa määrin. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi ryhmien edustajille, EPPn edustaja Pareda. Minuutti 30, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aloitan ajankohtaisella aiheella, jota me kaikki seuraamme. Kun ajatellaan Compare presidentin alaisuudessa allekirjoitettavaa sopimusta, joka liittyy Kidalin tilanteeseen, me kaikki ymmärrämme, miten tärkeä tämä allekirjoitus on, jotta tilanne saadaan normalisoiduksi. Muutoin vaalit ovat vaarassa. Ei voida ajatella, että vaalit järjestettäisiin näin herkässä tilanteessa Kidalissa. Mutta olkaamme optimisteja kun ajattelemme keskeistä kysymystä tämänpäiväisessä keskustelussa, niin sehän on jälleenrakentaminen. Meillä on ollut sotilasoperaatio, joka oli menestys. Tästä on jo onniteltu Ranskan joukkoja useaan otteeseen ja sitten on lupailtu apua. Erityisesti oli tämä Uuden Malin konferenssi, jossa apua tarjottiin. Muistutan, että Malin hallituksen resurssit ovat laskeneet 30 prosentilla 2012 vallankaappauksen jälkeen. Ja puoli miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotiinsa. Edelleenkin kymmeniä tuhansia on pakolaisleireillä. Koulutuspalvelut, terveyspalvelut eivät ole ennallaan ja arvioidaan, että noin miljoona malilaista kärsii nälästä. Eli tässä nyt mennään jälleenrakennuksessa ja aivan niin kuin komission sen totesi, Euroopalla on oma roolinsa tässä kontekstissa. Kiitos. Grazie, gruppo SD. Kiitoksia sti ryhmän edustaja. Komes minuutti 30. Kiitoksia puhemies. Totta kai pitää katsoa tässä, että väkivalta loppuu ja tehdään tiekartta tulevaisuuteen, mutta minäkin mietin sitä, että voinko tällainen nopea vaaliprosessi ilman turvallisuustakeita luoda negatiivisiakin vaikutuksia. Jos rakennamme maan uudestaan, tarvitaan myöskin sovintoa tuorekkien ja muiden kesken. Kaikki yhteiskunnan osa pitää ottaa mukaan tähän malissa. Ja myös naisilla on tärkeä rooli tässä prosessissa. Ja silloin Euroopan unionin pitää myöskin tukea sitä, jotta voidaan taata se, että olekin jotain sanan aikaiseksi. Sen lisäksi on tarpeen taistella myöskin terrorismiverkkoja vastaan, ei pelkästään Maalissa on myöskin koko Sahalin alueella. Jotta maali pysyy demokratian tiellä, on tärkeää, että viranomaiset kansainvälisen yhteisön ja EUn tuella saadaan myöskin taloudellista kehitystä aikaiseksi. Jos perustarpeita ei ole täytetty, ja tänä päivänä näin ei ole, niin on hyvin vähän kyllä kehitysmaisuuksia. Silloin Mali ei pääse yksinkertaisesti eteenpäin. Eikä voida päästä saavuttaa tavoitteita tässä on asettu. Euroopan unioni pitää katsoa strategi- strategisesti kokonaisvaltaisesti asiaa. Pitää nekin poistaa köyhyyttä, alikehittyneisyyttä ja terrorismia, mutta ei pelkästään Maalissa, vaan myöskin Libyassa. Tärkeää on on koko alueella mukana toiminnassa. Per il gruppo Alde, onore... Alden nimissä edustaja Görens, minuutti 30. Madame la présidente. Kiitos puhemies. Malin tilanteen normalisoituminen sotilasvallankaavauksen jälkeen on edelleenkin kesken. Jos haluamme todellisia näkymiä, niin paljon on vielä työsarkaa jäljellä. Tilanne ei ole vielä turvattu. Tuoregeilla on keskeinen tehtävä, jotta päästään suotuisaan lopputulokseen. Koko Sahelin alue on alttiina ikävälle kehitykselle arabikevään alusta lähtien. Islamistit ovat vahvasti aseistettuja ja he ovat vastuussa Malin tilanteen heikkenemisestä ja he ovat todellinen uhko koko alueelle. Jos ajattelemme hieman myönteisemmin tätä tilannetta, niin presidentinvaalit ovat tulossa – Euroopan unioni lähettää myös vaalitarkkailijadelegaation paikalle. Siinä Louis Michel, kollegamme, on johdossa ja hänellä on paljon tietoa Afrikan realiteeteista. Toiseksi on tervetullut, että kansainvälinen yhteisö on sitoutunut YK joukkojen toimintaan MINUSMA-hankkeen kautta. Tämä on yksi esimerkki. Ja kolmanneksi tulokset, joita saatiin avunantajien konferenssista Brysselistä, kolme miljardia euroa investoidaan maan jälleenrakentamiseen. Tämäkin on myönteinen merkki. Pitäisikö sitten vaalit pitää alkuvaiheessa vai vasta lopussa jälleenrakentamista, niin olen vakuuttunut, että presidentinvaalien järjestäminen, vaikkakin epäilyksiäkin on, on kuitenkin hyvä päätös, oikea päätös. Miksi? Vaalit aivan ilmiselvästi ovat osa pitkää Malin demokratisointiprosessia, joka on käynnistynyt jo 90-luvulla. Täytyy muistaa, että legitimiteettiä saadaan vain vaalien kautta valtiokoneistolle. Tämä on se perusta, jolle kansalaisten luottamus perustuu instituutioihin. Lopuksi haluan vielä komission jäsenen huomion kiinnittää Traaro entisen kulttuuriministerin viisumikysymykseen. Olen tuntenut hänet pitkään ja hetkeäkään en voi kuvitella, että sellaisia syitä löytyisi, mitkä oikeuttaisivat viisumin epäämisen. Grazie per il Kiitoksia. Vihreän edustaja, edustaja Alfonsi Minuutti. Olkaa hyvä. Si, madame présidente. Eh, Kiitos puhemies. Malin nykytilanne on poikkeuksellisen tärkeä. Miten Pohjoismalin tilannetta käsitellään tulevina kuukausina vaikuttaa tuleviin vuosiin? Mitkä ovat riskit? Ensinnäkin se, että koston mieliala vallitsee armeijassa. Siellä on vieläkin taipumusta kapinahenkeen. Ja Ranskan toiminnan operaation jälkeiset tapahtumat ovat huolestuttavia. Meillä on myös paljon kansalaisjärjestöjä, jotka ovat varoitelleet. Sotilasaloite, joka toteutettiin menestyksellisesti Ranskan armeijan toimesta, e, tarvitsee poliittista jatkotoimea tuekseen Poliittinen tasapaino pitäisi löytää myös Asavanin alueella. Pohjoisen Malin alueella tarvitaan todellista autonomiaa federalistisessa Malissa. Näin päästään tasapainoon ja todelliseen vakauteen alueella. ECRn e e edustaja Sahra Dil, minuutti 30. Děkuji, paní Kiitos, puhemies. Komission jäsen, Tänään olen lukenut lehdistöstä raportin, joka hyvin kuvaa, mitä Malissa on tapahtunut ja sitä, minkä laajuista on ollut tuho. Tuo Unescon tekemä raportti, siinä puhutaan historiallisen Timbuktuun kaupungin tuhosta, jossa 15-16 historiallisesti merkittävää hautaa tuhottiin, tuhansia käsikirjoituksia poltettiin. Tämä on kulttuurista tuhoa ja vielä vakavampaa on se poliittinen ja taloudellinen tuho, joka on paljon pitemmälle menevää ja koskee koko aluetta. On hyvin tunnettua, että minun ryhmäni usein on hyvin varauksellinen eurooppalaisten ratkaisujen suhteen, mutta tässä tapauksessa minun on tuettava selvästi EUn osallistumista eurooppalaista ratkaisua tähän kysymykseen. Me tuemme kaikkea toimintaa, mutta haluamme, että varmistetaan itsemääräämisoikeus Malille ja että varmistetaan jonkinlainen sovinto. Ranskan rooli on ollut korostetusti esillä ja se täytyy vahvistaa vielä kerran. On, oli tärkeää, että joku toimi kansainvälisellä tasolla. Haluan myös puhua tästä koulutushankkeesta. Nimittäin Tsekin tasavallakin on 40 miehen joukkue paikalla ja tämä on tärkeää. Meidän pitää olla aktiivisia, kysymys on Euroopan turvallisuudesta. Graat. Kiitoksia. Kuen edustaja Lösing, minuutti, olkaa hyvä. Sotilaissa puuttumisella aloittu ratkaustakia konfliktilanteeseen maalissa. Se ei yleensä tuo ratkaisua, vaan se johtaa epävarmuuden ja väkivallan lisääntymisen alueilla. Kansallisten syiden lisäksi täällä on myöskin kansainvälisiä syitä tämän, siis kansallisten ja kansainvälisten syiden lisäksi, joissa tämä väestö on ollut silloin koko alueen pelikenttänä. Kriisin syyt pitää poistaa ja luoda myöskin kansainväliset olosuhteet IFF, IMFn ja Kamanpankin taholta. Tämä pitää ottaa huomioon muutkin toimijat. Ja loppujen lopuksi meidän pitää katsoa myöskin järjestön rikollisuutta ja salafististen järjestöjen toimintaa. Sitä pitää myös tarkkailla. Politiikka, joka on humanitaarisessa mielessä mukana, sillä on mitään legitimiteettiä, jos todellakin pyrkii tukemaan uraanin kaivostoimintaa ja näin aiheuttaa lasten hyväksikäyttöä ja syövän kehittymistä alueella. Maari on rikas maa, mutta ihmiset kärsivät edelleenkin siellä, että muut voivat kertaa sieltä rikkaudet. Sitten muut puhujat, edustaja Stifler, minuutti 30. Merci, madame la présidente. Kiitos, puhemies. Olin viikko sitten Malissa ja Mauritaniassa. Pohjois-Malin humanitaarinen tilanne on hälyttävä. Heinäkuussa ovat tulossa vaalit ja tämän hallituksen prioriteetti ja myös kansainvälisen yhteisön prioriteetti, prioriteetti myös rahoituksen näkökulmasta. Elintarviketilanne pahenee Pohjoismalissa, mutta myös muualla. Sadekausi on, siitä on tulossa hyvin vaikea. Tilanne on hälyttävä ja aliravitsemus ja epidemiat kolera mukaan luettuna leviävät. Mali on edelleenkin konfliktialuetta siellä jihadistit, huumekauppiaat edelleenkin mellestävät. Turvallisuutta ovat turmaamassa edelleenkin ulkopuoliset toimijat, kun valtio ei käytännössä toimi. Mauritaniassa nostin esille huoleni leirien epävarmasta tilanteesta. Suuri myrsky iski leiriin jokin aika sitten ja tämä heikensi tilannetta entisestään. Tilanne jatkuu tällaisenaan, koska pakolaiset eivät halua palata maliin, kun turvallisuustilanne ei ole korjautunut. Nämä ovat tärkeitä askeleita kohti demokratiaa, kun pyrimme tilannetta kehittämään. Vaalit ovat keskeisen tärkeät uskottavuuden kannalta. Paikan päällä totesin, että viranomaisilla on todellista halua järjestää uskottavat vaalit. Tämä on mahdollista, mutta haasteet ovat valtavia. Turvauhka, äh, vaalilippujen toimittaminen, täysi-ikäisten äh, rekisteröiminen, jotka eivät voi kuitenkaan osallistua vaaleihin ja kidalin ongelmat vaan erityisesti. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Edustaja Cortes, minuutti olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, kaikki me täällä olemme sanoneet, että on todellakin tehty hyvää työtä Malissa. Ajatellen niitä resursseja, jotka ovat käytössä, on haasteita edelleenkin ja me jaamme nämä haasteet olla täsmällisiä pyrkiä maksimoimaan humanitaarinen tuki ja myöskin yhteistyö. Tällä hetkellä olemme antamassa apua, joka on hyvin tärkeää yhdelle maailman köyhimmistä maista. Nämä luvut jo ovat huomattavia ihmisten määrä, tarvitsevat tukea. Kysymys on siitä, että 700 000 lasta on aliravitsemuksen varastulla tulla alirituksi. On tärkeää, että myöskin kansalaiset, jotka tekevät työtä alueessa, on tärkeää. Tuhannet ihmiset ovat auttamassa. Kansainvälisesti täytyy katsoa, että on tärkeää, että edelleenkin on olemassa vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, on kidutusta ja, hirmutakoja, joita tehdään, jotka tekevät lapsit sotilaat. Kaikki toimintalla pyritään vähentämään köyhyyttä ja toimintalla pyritään parantamaan naisten ja lasten on tärkeitä. On tärkeää pyrkiä parantamaan ihmisoikeuksia ja myöskin parantamaan, parantamaan meidän tukemme tehokkuutta. Kiitoksia edustaja Rinalti. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät komission jäsenet, kollegat. Malin suhteen meillä on kolme asiaa varmana. Että YK ja lahjoittajat ovat laittaneet summia sinne ja meillä on vaaliohjelma ja presidentinvaalit ovat tulossa, toivottavasti myöskin lainsäädäntövaalit onnistuvat. Ja jälleen kerran EU on nyt yhteisen kannan. Nyt tämä tapahtui aikaisemmin myöskin Syyrian suhteen. Tämäkin on jo saavutus. Maali on jälleen sodan uhri, johon se on itse syyllinen. Täällä on barbaareja, jotka ovat käsiä ja raskaneet naisia. Mutta meidän pitää oikeastaan oppia, että mitä on tapahtunut, sitä mitä on tapahtunut Afganistanissa. Niin mitä tarkoittaa? Se, että rahojen suhteen koordinoidaan niiden käyttöä, ettei synty mitään kakofoniaa ja päällekkäisyyttä, ettei mene hommat väärin. Ja että todellakin asiat ja varat saapuvat todellakin sinne, minne on luvattu. Ja kolmanneksi, Malin johtavan luokan pitää ottaa oma vastuunsa kantaakseen. Mali on myöskin omien ristiriitojensa uhri, jotka ovat jo pitkän aikaa olleet näkyvissä. Tämä tarkoittaa, että me taistellaan myöskin korruptiota vastaan ja puolueiden mm, korruptiota vastaan. Pohjoismaalissa pitää katsoa todellakin demokraattisen järjestyksen luomista. Minä tunnen Malia aika hyvin, en tunne, että mikään sairaus tava, tavallaan ole mikään luonnollinen sairaus, vaan se on syytynyt jostakin syystä. Eli tämäkin on syytynyt alun perin tämän mallin valtion heikkoudesta, ja tämän takia tästä on syntynyt sitten sotilaallisia konflikteja. Eli tämä takia myöskin Malin johtavan luokan pitää ottaa tästä oma vastuunsa kantaakseen. Kiitoksia Edustaja Kaaler, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Malin jälleenrakentaminen ja demokratisoituminen ovat myös meidän eurooppalainen intressimme. Me emme halua, että syntyy tai jää tyhjiö Malin Sahalin alueelle, jossa jihad-ryhmät eh, ja muut äärimmäisryhmät voivat toimia Siksi on oikein, että Ranska on alueella ja on tärkeää, että me Euroopan unioni olemme luoneet sinne koulutustoimen. Demokratisoituminen merkitsee vapaita oikeudenmukaisia vaaleja ja monet kollegat ovat jo esittäneet kysymyksiä tämän suhteen. Minä haluaisin tuoda julki, että minä itsekin Tunisiassa päätarkkailijana ja jäskettäen Pakistanissa tiedän, miten paljon tarvitaan silloin, kun lähdetään liikkeelle nollasta Tunisiassa aloitettiin tammikuussa, haluttiin pitää vaalit toukokuussa sitten kesäkuussa ja ne pidettiin vasta lokakuussa. Joten kysymykseni sen osalta, miten pitkälti vaalit voidaan organisoida yhdessä malilaisten kanssa, vaalit, jotka voitaisiin myöskin nähdä myönteisesti. Kollega Louis Michel ei voi löytää mitään uusia standardeja, joten me sovellamme kaikkialla yhteisiä eurooppalaisia kansainvälisiä standardejamme. Se merkitsee sitä, että esimerkiksi äänestäjäluettelon täytyy päteä ei pelkästään Bamakossa ja Timuhtussa, vaan myöskin Kidalilla ja aavikkoalueilla. Valitsijoilla täytyy olla mahdollisuus saada tietoa. Ehdokkaille täytyy olla mahdollisuus käydä vaalitaistelua. Koko struktuuri täytyy rakentaa niin, että viime kädessä voimme sanoa, että kysymyksessä olivat vaalit, jotka vastaavat korkeaa standardia. Ja tässä minulla on epäilykseni todellakin. Toivon, että yhteistyössä valin viranomaisten kanssa itse vaaleihin mennessä saamme erinäisiä asioita vielä liikkeelle niin, että emme saa sitten vielä lisää ongelmaa jälleenrakentamisen rinnalla, että jotkut vaalihäviäjät kenties sanovat, että vaalit eivät olisi olleet demokraattiset. Grazie. Kiitoksia. Edustaja Tirolien minuutti 30 madame la présidente. Kiitos puhemies. Komission jäsen hyvät kollegat. Malin jälleenrakentaminen ja rauhan ylläpitäminen ovat sellaisia asioita, joissa myös Euroopalla on vastuu, vaikkakin Ranska toimii siinä johtoroolissa. Euroopan unionin tuki on nyt vahvistettu suhteessa Malin hallitukseen. Näin kansainvälinen yhteisö voi 325 miljardilla rahoittaa jälleen ra- rahoittaa kehitystä, vaikkakin tämä on odotustemme alapuolella oleva summa. Instituutiot ovat hyvin haavoittuvat ja hallitus, hallintoon liittyvät ongelmat maassa vievät pois kansalaisten silmistä uskottavuutta, erityisesti pohjoisessa. Vallan legitimi, legitiimiys on keskeinen ongelma, erityisesti vaalien alla vaalitarkkailumissio, joka Euroopasta lähetetään paikalle, on myönteinen asia ja välttämätön. Haluan korostaa sitä, että alueelliset kumppanit on myös otettava mukaan tähän mallin vakauttamisprosessiin mahdollisimman pitkälti. Koho Sahelin alue on kärsinyt tästä ja unionin mukanaolo erityisesti turvallisuus- ja kehitysstrategian kautta Sahelin alueella. Tällä Täytyy tuoda vastauksia niihin haasteisiin, joita Sahelin alueella, Malissa ja myös Euroopassa eteen nousee. Grazie, la parola. Kiitoksia edustaja Stasni. Minuutti 30. Thank you, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin haluan onnitella tästä Pohjoismaalin onnistuneesta operaatiosta, jossa salafi- ja jihad-ryhmiä ottiin haltuun ja jätettiin takaisin nämä suurimmat kaupungit siellä 2012 alussa. Kun hyökkäys onnistui, niin militantit ja ääriliikkeitä ei ole vielä voitettu. Jos me noudatamme pelkästään tässä sotilaisia toimia, emme ratkaise ongelmia, että löysimme löytäisimme pitkän ajan välin vakauden malille. Kyllä pitää katsoa muitakin mahdollisuuksia. EUn pitää tukea Malia sillä tavoin, että vakaus luodaan maahan, joka on hyvin monimutkainen maa. Sisäisiä resursseja pitää käyttää ja epävakautta pitää poistaa ja instituutioiden vakautta pitää luoda. Köyhyys ja sosiaaliset jännitteet pitää poistaa. Kuinka voidaan myöskin poistaa poliittista korruptiota ja poistaa infrastruktuurin ongelmia julkisten tavaroiden luomisessa. Nämä ovat ongelmia, jotka pitää ratkaista, hyvä puhemies. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kasteks, minuutti 30. Oui, bonjour. Niin. Hyvää iltaa, puhemies, komission jäsen. Meitä on ollut monta, jotka pahoittelimme sitä, että unioni ei sitoutunut tiukemmin kriisin välttämiseen, joka sitten puhkesi Malissa ja joka johti Ranskan sotilasoperaation. Nyt kyse on demokratian palauttamisesta, rauhan palauttamisesta ja uuden kriisin välttämisestä. Kaikki syyt, jotka johtivat tähän kriisiin, ovat edelleenkin olemassa. Ennaltaehkäisy on sellainen, josta me olemme kehityspolitiikan näkökulmasta vastuussa unionissa rahoitus ja inhimilliset ponnistelut Ranskassa valuvat hukkaan, jos unionin sitoutuminen ennaltaehkäisyyn ei ole massiivista. Me tiedämme, niin kuin kollegatkin ovat sanoneet, että vaalit kesällä eivät riitä maan vakauttamiseksi. Erityisesti tämä pätee koko Sahelin alueeseen. Meidän täytyy sitoutua täysin, ei pelkästään demokratiaprosessiin, vaan myös uusien kriisien ennaltaehkäisyyn. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Minuutti 30. Tiet Stemera, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haasteita on paljon, mutta haluaisin yhdistää ne pakolaisiin, jotka ovat siirtyneet paikalta ja siihen, että, että pyritään samaan aikaan eh, muutoksia alueella pohjassa. Uskon, että turvallisuus on keskeistä ja tärkeää myöskin alueellinen koskemattomuus. Se, että demokratisoituminen tapahtuu, täytyy saada vaalit pidettyä. Se, että tulokset hyväksytään niin pidetään laillisena, tulevat olemaan yhteydessä väistämättä tähän kokonaisprosessiin, joka koskettaa koko aluetta. Ja se, että kaikki osallistuvat. Sanon tämän siksi, että nykyinen vaalijärjestelmä mahdollistaa osallistumisen vain 30 prosenttia niistä, joilla olisi oikeus äänestää meidän läntisissä vaalijärjestelmissämme. Meidän täytyy olla paikalla niin, että olemme välittäjiä ja välttää sitä, että olisimme paternalistisia, holhoavia. Meidän pitää olla kuitenkin myös vastuullisia ja pyrkiä saamaan aikaan tuloksia. Olisi toivottavaa, että voisimme saada aikaan turvallisuutta, paljon turvallisuutta koko alueelle, eikä pelkästään vain yhteen osaan maata. Mutta muuten kiitos paljon, puhemies. Grazie. Kiitoksia, edustaja Sala. Minuutti, olkaa hyvä. Kollegovia, Euroopan unia musi... Euroopan unionin täytyy nyt nousta radikaali-islamismia ja terrorismia vastaan. Ja Mali on tässä yhteydessä avainmaa. Yksi tärkeimmistä ensimmäisistä tehtävistä on se, ettei sallita, ettei tämä ilmiö leviä Saharan alapuolisille, eteläpuolisille alueille. Tämä on tärkeä asia. Meidän pitää luoda turvallisuusvyöhekke, Sahalista Sudaniin ja Afrikan sarveen saakka. On ehdottoman tärkeää luoda myöskin strateginen turvallisuusmekanismi, joka toimisi tällä alueella, joka sitten estää sen, että etelä, Saharan eteläpuolinen Afrikka joutuu kaaukseen. Tällä tavoin meidän pitäisi pyrkiä poistamaan negatiivisia ilmiöitä alueella. Ja tietenkin Mali on tässä yhteydessä avainasia. Meidän pitää tarjota, saada tähän tarvittavaa rahoitusta, tällöin tämä askel voidaan ottaa tehokkaasti. Kiitoksia edustaja Kukan, minuutti 30. Puhemies, kuten Malikonferenssin aikana joka EU järjesti helmikuussa tänä vuonna. EU tulisi keskittyä siihen, että se mahdollistaa malilaisten ottaa omakseen rauhanomaisen demokraattisen ratkaisun tähän kriisiin ja sen, että kaikki voisivat osallistua maan taloudelliseen ja poliittiseen elämään. Ja tämä voidaan saavuttaa, minusta meidän täytyy välttää että politiikka, joka suhtautuu oireisiin, jolle pyritään välttämään äh, terrorismia ja radikalisoitumista, se, että kansanhallitus pystyisi tarjoamaan peruselintarviketurvallisuuden, on tärkeää, jotta voidaan myöskin välttää sitä, että vähän ei synny illuusioiden puuttumista alueellisesti. EUn täytyy toimia alueellisesti ja pyrkiä laajalla lähestymistavalla tarttumaan niihin syihin, jotka ovat johtaneet Malin nykyisen haasteisiin. Se, että saadaan Mali takaisin vakaaksi ja tarvitaan ydinkysymyksiä, johon liittyy turvallisuus ja se, että koulutetaan Malin armeijaa, ovat välttämättömiä ensimmäisiä askelia. Tästä syystä minä pidän hyvänä, että luodaan EUn koulutustoimi Maliin, joka tulee olemaan hyvin tärkeä turvallisuuden tarmistamiseksi alueella. Euroopan unionin täytyy osoittaa päättäväisyyttä ja auttaa malilaisia selviytymään tästä kaikkein vaikeimmasta vaiheesta. Kiitos. Grazie, onorevole Gabriel. Edustaja Gabriel, minuutti 30, alkaa. Kiitos, puhemies. Toistan, että Malin tilanne on edelleenkin monimutkainen ja Burkina Bn presidentin johdolla käytävät neuvottelut ovat tärkeät. Haluaisin kiinnittää huomionne heinäkuun vaaleihin. Jälleenrakentamisessa on tärkeää, että vaalit eivät käynyt tavoitettaan vastaan. Vaalien järjestäminen on keskeinen kysymys. Toisaalta kyse on Euroopan unionin koulutushankkeen tarpeesta. Meidän täytyy ottaa opiksi vuoden 2012 tapahtumista, vallankaappauksesta tarvitaan sosiaalipalveluita. Kaikkien näiden kehittäminen on myönteinen merkki. Armeijan on varmistettava alueen koskemattomuus, sen alueen, jolla vaalit järjestetään. Ranskan armeija, EU, MINUSMA-hanke voivat vain tukea tätä alueen turvaamisprosessia, mutta me emme voi tietenkään korvata Malin valtion toimia. Nykyiset ongelmat eivät tietenkään korjannut kädenkään tässä vaalien jälkeen. Väkivalta siviiliväestöä kohtaan on tutkittava ja tuomiot on langetettava. Vaalitarkkailumissio on hyvin tärkeä. Etenemissuunnitelman seuranta. Tässä konkreettisia askeleita. Unioni on ehdottanut myös vaalien jälkeiselle kaudelle toimia ja nämä ovat merkittäviä hetkiä Lopuksi haluaisin viitata Euroopan unionin strategian, Sahelin strategiaan, ja haluan vedota sen vahvistamisen puolesta, jotta koko alue vak- vakaantuisi. Kiitos. Grazie. Per il catch di... Seuraavaksi menettelmän puhujalistaa. Edustaja Korhola, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Puhuin tasan vuosi sitten Malin tilanteesta tässä samassa salissa puhuin silloin etenkin dialogin tarpeesta siitä että kaikki toimijat istuvat pöydän ympärillä. vuoden kaksituhatta kolmetoista alussa malin väliaikaishallitus loi ilokseni kansallisen vuoropuhelu ja sovittelukomitean national dialogue and reconciliation commission tämän tavoitteen saavuttamiseksi. vuoropuhelu ja rauhanneuvottelut eivät ole kuitenkaan pelkästään instrumenteista kiinni tarvitaan jatkuvaa tukea niin sanottua mediation support eh,

haluaisin toistaa muutaman asian, jotka minusta ovat keskeisiä. Ensinnäkin kaikki tuki Malille on sellaista, että se tapahtuu Malin johdossa. Tiekartta oli Malin viranomaisten luoma ja myöskin elpymissuunnitelma on myöskin Malin viranomaisten luoma. Vaalit ovat osa Malin tiekarttaa. Me tuemme tätä me tuemme sitä rahoituksellisesti, me tuemme myöskin sitä YK kehitysohjelman kautta. Ja tämä on tärkeää. On tärkeää, että vaalit ovat uskottavat ja demokraattiset ja vetävät mukaan kaikki kansalaiset antavat kansalaisille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä. Toiseksi, minusta emme maininneet sitä liikaa, että on myöskin YK on johtava prosessi on olemassa turvallisuusneuvoston päätösasemat. Paikalla on YK on joukkoja ja myös voimakas YK missio, jonka johtajaksi nimetään Pet Kundas, joka on Alankomaista ja yhteistyö YK kanssa tulemaan siis uskoakseni voimakasta. Kolmas asia, meidän pitäisi myös nähdä, minkälaista solidarisuutta malilaiset saivat EUn jäsenvaltiota. Nimittäin tämä tuki ei tule pelkästään komissiota tai Ranskalta tai läheisiltä EU-valtioilta. Se tulee hyvin kaukaa. Esimerkiksi on koulutushanke, jota tukee Latvia. Olen ylpeä siitä, että oma maani on lähettänyt ihmisiä koulutustoimeen eh, maliin, ja tätä siis tuetaan Latviassa. Emme ole pelkästään lähettäneet eh, rahamme, teimme sopimuksen, joka koskee sosiaalisten palvelujen kehittämistä ja me tarvitaan tukea ihmisoikeuksiin, me annamme tukea myöskin perustarpeisiin valtion kautta, mutta myös kansalaisyhteiskunnan kautta, ja olemme lisänneet tukea humanitaarisella alueella. Ja lopuksi olemme oppimassa sitä, miten toimia paremmin Sahelin alueella. Sahel on vaikea alue toimia, mutta EUn strategia joka koskee turvallisuutta ja kehitystä Sahelin alueella, joka hyväksyttiin vuonna 2011, on antanut pohjimmiltaan hyvän perustan. Ja nyt toinen toimenpanokertomus antaa lisäelementtejä asiaan. Mutta tämä on terve pohja, joka EUn mielestä myös sisältää mahdollisuuksia, koska viime kädessähän meillä on kuitenkin rajalliset rahoitukselliset mahdollisuudet ja varat pitää käyttää viisaasti, tukea toimia, jotka tekevät Sahelista turvallisemman, vakaamman ja hyvinvoivemman. Taistelu köyhyyttä vastaan Sahelin alueella on pitkän tähtäyksen kysymys. Ja vielä henkilökohtaisesti. Olemmeko epäonnistuneet eh, Malissa kehityspolitiikassa? Muistan, kun eh, tässä talossa puhuttiin asiasta. Me, me tiesimme kaikki, että kysymys on hauraasta maasta. Me teimme parhaamme tukeaksemme maata, mitä tulee elintarviketurvallisuuteen. Mutta olisimme voineet ennakoida armeijan ongelmat. Ja vaikka olisimme voineetkin ennakoida, mitä olisimme voineet tehdä? Koulutus toimi, toimii nyt Malin viranomaisten tuella. Tuolloin Malin presidentti ei missään vaiheessa pyytänyt mitään tukea armeijalle, joten on aina olemassa rajoja sille, mitä me voimme tehdä. Me voimme keskustella asioista, joista me keskustelee turvallisuuskysymyksistä, mutta emme voi pakottaa maata, jolla on laillinen hallitus ottamaan tiettyjä toimia vastaan. Tämä on hyvin herkkä tehtävä, on herkkä tehtävä keskustella asioista ja kysyä niistä suuntauksista, jotka eivät ole kiittävästi saaneet huomiota. Uskoisin, että tämä on ollut relevanttia, tämä tuki, jota olemme antaneet, se ei ollut riittävä, ei siksi, että me olisi halunneet enemmän tukea, mutta oli tiettyjä rajoituksia sen osalta, mitä Malin viranomaiset halusivat aiemmin meidän tukevan. Me olisimme ehkä voineet olla rohkeampia, mutta mutta se, miten toimi, oli sen hetken viisautta. Jotta no, voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme tehneet valissa, meidän pitäisi olla ylpeitä myös siitä, mitä me teemme tällä hetkellä. Ja olemme varmasti parantamassa tukeamme, kun aika kuluu. Kiitos. Grazie, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Täällä on myöskin päätöslauslama esitys. Ja tämän tästä päätös. äänestetään huomenna kello 12 ja näin keskustelu on päättynyt. Seuraavaksi